kiitoksen sanan, jonka se ansaitsee. Kiitos. The debate is closed and... Keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta keskiviikkona. Seuraava kohta esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot työjärjestyksen artiklan 150 mukaisesti. Ensimmäisenä puhujalistalla edustaja Antonescu. În România și... Kiitos, puhemies. Romaniassa, niin kuin eh, muuallakin eh, Euroopassa, eh, on tällaisia unelmakauppoja, on, jotka myyvät kemiallisia tällaisia korviketuotteita. Meillä on lainsäädäntö vireillä näiden korvaamiseksi. Sitten ennen kuin Euroopan instituutiot reagoivat yhdessä tähän tällaisia rinkkaislääkkeitä myydään ja kemikaalisia ja korviketuotteita myydään. Monet romanilaiset kansalaisjärjestöt varoittavat, että monilla kemikaalisissa tuotteissa on lääke, lääkeainevaikutuksia. Romanian jutut ovat, ovat myönteisiä, koska tämä on nämä on, tähän on tartuttu ennen kuin on liian myöhäistä. Äh, Monein, monissa EU-maissa ei näin ole. Toimielinten olisi äh, äh, taisteltava paitsi huumeita myöskin sen näiden lääkkeiden korvikkeita vastaan. Micro. Mikrofoni, olkaa hyvä. Okay now. Mulțumesc, doamnă președintă. În România se continuă... Kiitos, puhemies. Romaniassa edelleenkin hallituksessa oleva oikeiston puolue on tarttunut kielteisiin toimiin. Meillähän on lainsäädäntöluonnos Romaniassa, jolla sanktioidaan valtiotelevisiota, joka on vapaan ilmaisunvapauden vastainen hanke. Sillä ei myöskään kunnioiteta vähemmistöoikeuksia eikä kansainvälistä lakia. Eurosäännökset kunnioittavat vapaata ilmaisuvapautta äh, artiklan 10 mukaisesti ihmisoikeussopimuksessa. On pyrittävä löytämään sellainen ratkaisu, joka mahdollistaa yleisradiotoiminnan äh, eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti. Presidente, grazie. Soltanto un attimo. Pieni hetki, puhemies. Questo è quello che accadrebbe se in Italia una legge present... Niin. Näin käy, jos Italiassa hyväksytään laki, jota käsiteltiin ö, viime viikolla, sillä nimittäin ö, toimittajien ilmaisun vapautta rajoitetaan Tämä tietenkin on perusoikeuskirjan artiklan 11 vastaista, eli ilmaisun vapaus äh, riistetään täysin ja minä haluaisin nyt todistaa, että Euroopan unionin toimielinten täytyy itse asiassa reagoida ennen näkemättömään sensuuriin, jota nyt ollaan ottamassa käyttöön esimerkiksi mafian osalta monia asioita selvitettiin salakuuntelulla. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiinnittää huomiota eh, tilanteeseen, joka vallitsee Pohjois-Irlannin aluehallinnossa, jossa, jossa 16 miljoonaan eh, sakko uhkaa komissiolta liittyen eh, niin sanottu, näihin miljardien asumistukiin. Ymmärrän toki, että tässä täytyy noudattaa sääntöjä, mutta haluan kuitenkin painottaa se, että tämä, nämä varat ovat kolme miljoonaa euroa viiden vuoden aikana. Miksi olen sitä mieltä, että tämä pää, päätös on aivan epäoikeudenmukainen. Siinä on tämmöinen kokonaissakko eikä su, suhteellinen me tietenkin ymmärrämme kaikkialla Euroopassa valitsevan raha, rahapulan ja, ja pohjois-irlantilaiset joutuvat nyt tämän takia kärsimään. En tiedä, missä, missä rajamme. että Ainakaan viljeltävät tähän tahallisesti. Joku viranomainen on myöhälinyt, mutta ainakaan, se, ainakaan viljelijöille varaa maksaa näitä sakkoja, se on varma. Sonnegaard. Øh, jeg vil godt øh, takke formand buzek for at han i sin indledning Kiitokset. Haluaisin kiittää puhe, puhemies Pusekia siitä, että hän mainitsi tämän Iranin vierailun. Se oli erittäin huolestuttava kertomus. Se oli myöskin diplomaattista liioittelua. Tilanne Iranissa on katastrofaalinen demokratian puolesta taistelijat pidätetään, ihmisiä heitetään vankilaan ja monille langetetaan vuosien absurdeja tuomioita ja teloituksiakin on jatkuvasti. Täällä halutaan tietenkin tukahduttaa opposition arvostelut.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 Äh, tällainen piilokamera-otos äh, äh, päätyi otsikoihin. Siinä oli Äh, tyttären, mukana ja Siinä pyörittiin äh, äh, satojen, satojen tuhansien lahjusta, jotta päätäisiin prinssi Andrewn pakeille ja pyytämällä häntä ratkaisemaan tällaisen pikkupulman. Ja hän kuulemma oli juovuksissa eikä pystynyt pettämään ketään näinhän asian aika laita normaalisti on hänen kanssaan. Mikä sitten tulee tähän piilokameraan? Sen kunniaksi pitäisi pystyttää joku muistomerkki. Muussa, muussa, muussa tapauksessa ei sitten koskaan päästäisi selville julkisuuden henkilöiden salatusta, salatuista elämistä Äh, Santelinin saarelle Napoleon äh, testamenttia tehdessään päätti jättää äh, herätyskellon tälle sukulaisille. Tällä, tällä on nyt sitten mielletty tällaista pientä lahjusta ja sitten puhemies keskeytti. Kiitoksia puhemies. Halusin hyödyntää tämän minuutin onnitellakseni Espanjan puheenjohtajavaltiota niistä ponnistuksista, joita se on tämän puolivuotiskauden aikana tehnyt päästäkseen yli tästä Kuubaa koskevasta yhteisestä kannasta ja luodakseen uudenlaisen suhteen EUn ja Kuuban välille suhteen, jossa olisivat mukana myös ihmisoikeudet tärkeänä osana. Tätä politiikkaa ei ole menestys seurannut osittain siksi, että Kuuban diktatuuri on ollut erittäin röyhkeä. Tämän vuoden tammikuussa nimenomaan he karkottivat minut, joka olin Kuubassa. Yritin siellä Kuubassa viettää aikaa ja tehdä asioita ihmisoikeuksien hyväksi, mutta kuubalaiset karkottivat minut sieltä, mutta Espanjan puheenjohtajavaltion aloittama politiikka kyllä tulee antamaan tuloksia ennemmin tai myöhemmin. Kiitoksia. Seuraava. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, stený parlament. Nová pravicová maďarská vláda... Hyvät parlamentin jäsenet, oikeistolais, oikeistopuolue Unkarissa harrastaa kansallispolitiikkaa ja ensimmäinen laki oli uudesta kansalaisuudesta. Tässä laissa on annettu mahdollisuus hakea Unkarin kansalaisuutta niille henkilöille, jotka asuvat naapurimaissa vain, vain ainoastaan etnisyyden perusteella. Tämä laki on sellainen, että se ulottuu maan rajojen ulkopuolelle ja parlamenttimme ei halunnut siitä edes keskustella. Tässä nyt loukataan suuresti Euroopan periaatteita. Tämä heitti eh, Euroopan koko rakenteen päälle omat epäilyksensä tällainen ehdotus. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Kiitos, Estelina Rajontes. potrivit ziarului italian la repubblica tämän vuoden toukokuun loppuun, niin joillakin kansallisilla vakuutusyhtiöillä on sellaisia maksuja, joista joutuvat kärsimään romanialaiset ja bulgarialaiset, kun kysymys on siirtolaisuudesta ja ää, äh, maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö äh, pakottaa kaikki ihmiset tämän maksun maksamaan riippumatta kansallisuudesta ja äh, haluaisin kysyä, onko tämä EU-lainsäädännön mukaista, kun ajatellaan syrjintäkieltoa? Siis Председател, днес трябваше да Minun piti puhua Schengenistä, mutta täällä oli paljon kiireellisempi aihe. Eurostatin täytyy saada enemmän valtaa, jotta budjettivaltaa valvotaan eri maissa. Eurostatin eh, tulee tehdä ensimmäinen missionsa Bulgariaan, koska on jotain epäilyksiä olemassa sen suhteen, minkälaisia tilastot ovat budjettivajeesta. Parin päivän aikana Bulgarian tilanne on huonontunut kansainvälisillä markkinoilla. Me kannatamme Euroopan tilastoviraston lisääntynyttä valtaa, mutta se, että annetaan ähm, äh, en, tällaisia alustavia arvioita, niin se saattaa haitata maan toimintaa. Täytyy ensinnäkin tehdä analyysi, onko väärinkäyttöä ollut vai ei. Bulgarian äh, hallitus äh, on kommunikoinut huonosti komission kanssa, mutta ei saa kuitenkaan toimia sillä tavalla, että maata käytetään hyväksi, kun hankitaan Eurostatille lisää valtuuksia. presidentin vaalit Uran Ukrainassa ovat johtaneet siihen, että ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia poljetaan. Äh, Amnesty Internationalin mukaan muun muassa äh, eri tahot ovat tiukentaneet otettaan maastaan ja pahentaneet tilannetta huolimatta siitä, että 81 vankia äskettäin vapautettiin. Useat muut ovat edelleen vankilassa ja myöskin monia oikeudenkäyntiä vireille ja useita teloituksia myöskin ollut. Parlamentin on lähennettävä todella voimakas viesti. Me emme voi sulkea silmiämme tällaiselta toiminnalta ja meidän täytyy toimia oman päätöslauselmamme mukaisesti, että tuemme ihmisoikeusaktivisteja voimakkaammin. Meidän pitäisi myöskin vaatia, että kuoleman rangaistus tässä yhteydessä jäädytettäisiin. Uh, Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin tuolla esiin, esiin huoleni siitä, että meillä on Pohjois-Irlannissa yhä enemmän terrorismia. Er, eräät eh, jäsenet tuntevat eh, Bobby Muffetin eh, tapauksen. Tämä liittyi lojalistien paramilitaarisiin joukkoihin ja täällä ihmisiin käytiin käsiksi, olivatpa he nuoria tai vanhoja. Tällaiset tapahtumat eh, Senior commander in the police service of Northern Ireland. Siis poliisikomentaja sanoi, että tasavaltalaisten uhka on nyt saavuttanut sellaisen tason, että se ei sellaisella vielä ole ollut. Minä toivon, että jäsenet ovat minun kannallani ja sanovat, että parlamentti on hyvien ihmisten, hyvien ihmisten puolella Belfastissa. Meidän täytyy tätä murhaa paheksua ja meidän täytyy eh, seistä niiden puolella, jotka vastustavat terrorismia. Kiitoksia puhemies. Nyt ollaan tekemässä vapakauppasopimusta EUn, Kolumbian ja Perun välille, joka avaa meidän markkinamme avain tuotteille syrjäisien alueiden tar- kannalta. Tarkoitan banaania ja sokeria lähinnä. Nämä Eurooppa vie korkeata teknologiaa ja tuo näitä raaka-aineita, mutta me tunnemme kuinka haavoittuvaisia jotkut alueet ovat. Kanarian saaret ovat esimerkiksi menettäneet banaanimarkkinaosuudestaan 20 prosenttia lyhyessä ajassa. Me emme vastusta tätä sopimusta, mutta meidän täytyy arvioida sen vaikutuksia kaikkein herkimmillä alueilla, kuten esimerkiksi Madeiran ja Kanarian saarten banaaninviejien kannalta. Ja meidän täytyy luoda kompensatorisia menetelmiä, jotta heidän menetyksensä korvataan a közép európai régió talán soha nem. Kiitos, kiitos, kiitos puhemies. Mitä tulee Keski- ja Itä-Euroopan, niin olen sitä mieltä, että Tsekki ja Slovakia, eh, ne ovat kärsineet hyvin paljon viime aikoina. Sitä varten tarvitaan solidaarisuutta Euroopan unionilta ja meidän pitää auttaa näitä maita niin nopeasti kuin mahdollista. Minä toivon, että komissio ottaa kaiken, kaikki välineet käyttöön, jotta näitä vahinkoita voidaan torjua. Sitten toinen ongelma, mihin haluaisin puuttua, on syrjintä, joka liittyy Slovakian kansalaisuuslakiin. Sen mukaan 17.7. mennessä kaksoiskansalaisuuden omistajat eivät saa enää tiettyjä työpaikkoja hakea riippumatta siitä, mistä maasta he tulevat. He eivät eh, esimerkiksi pääse valtion virkamiehiksi. Tätä perustellaan turvallisuusriskillä, joka kohdistuu valtion, ja me uskomme, että tämä ei ole hyväksyttävää. în următoarele nouă luni comisia statele membre i parlamentul european vor defini viitoarea reea centrală ten t i nodurile de mitä tulee yhteisiin infrastruktuureihin ja äh, järjestelmiin, niin erityisesti 2020 strategiassa ja on taattava se, että yhteensuojavat verkot toimivat ja tämä tietysti myöskin koskee korkeanopeus rautatieverkostoja. Tämä on kansalaisten parhaaksi ja myöskin meriliikenteessä tämä täytyy osata. Pyytäisin komissiota, että tulevaisuudessa rahoitusnäkemyksissä, rahoitusnäkymissä otettaisiin tämä asia huomioon ja että se olisi 11 prosenttia koko budjetista ja ehkä jopa 20 prosenttia kohesiovaroista. Ja erityisesti Kaakkois- ja Keski-Euroopan välisiä yhteyksiä täytyisi parantaa. Komission pitäisi lisätä osa rahoitusta tältä osin myös. Watson. Madam President, I rise to draw attention to the blockade. Minä haluaisin Intian Manipurin tähän blokkaadiin puuttua. 12.4. Eh, lähtien tällainen saarto on ollut voimassa ja 2,5 miljoonaa ihmistä ei saa elintarvikkeita eikä lääkkeitä. Myöskään kiireellisiä leikkauksia ei voida sairaalassa, sairaalassa tehdä ja kaikki tavarat menevät mustille, pimeille markkinoille. Tämä Naagan heimon jäsenet ovat tämän tien katkaisseet ja minä toivon, että te yhdytte minuun, kun kannustan Intian hallitusta löytämään ratkaisun tähän. Myös käyttämättä, käyttämällä armeijan erityisvoimia, koska tässä on humanitaarinen kriisi, joka on lähes yhtä paha kuin Gaasassa. Uh, Mr. Tokesh. Elnök asszony, Magyarországon és a szomszédos Szlovákiában árvíz. Mitä tulee Unkariin ja Slovakiaan, meidän täytyy kohdata tulvaongelma. Tulvat ovat todella tuhoisia ja kummassakin maassa on ollut parlamenttivaalit ja nämä yhtäläisyydet saavat minut ajattelemaan tiettyä kielikuvaa. On autettava näitä alueita, meidän on koordinoitava omaa toimintamme ja jos ajattelemme Unkaria ja Slovakiaa, meidän täytyy ajatella koko Keski- ja Itä-Eurooppaa samalla. Meidän täytyy muun muassa ajatella omaa maatani Romania, joka on postkommunistisen kriisin kourissa ja minä aina ajattelen näiden tulvien uhria ja vaadin Euroopan parlamentilta nopeita avustustoimia. Mitä tulee vaaleihin, olen tyytyväinen siitä, että tulokset ovat kommunismin vastaisia ja pyydän parlamenttia auttamaan meitä kommunismin perinnön vastaisessa taistelussa. Kiitoksia. Doamna președinte, comisia europeană pregătete documentul cartea verde privind pensiile komissio valmistelee eläkkeisiin liittyvää peruskiirää. Tarkoituksena olisi nyt parantaa keskustelua tästä aiheesta ja erityisesti meidän pitäisi ratkaista budjetti- ja väestöongelmat, joita jäsenvaltioissa on. Kun otetaan huomioon se, että väestö ikääntyy, niin varmasti myöskin budjettiin tulee lisää paineita ja tietyn jäsenvaltioiden poliittinen tilanne täytyy ottaa myös huomioon. Näin olemme pitäisi taata se, että eläkeläisten elinolot taataan. Heidät pitäisi ottaa huomioon, eikä heitä pidä nähdä pelkästään tulo- ja tuottavana ryhmänä, ja mielestäni tarvitaan vaihtoehtoja tähän asiakirjaan. Köszönöm, elnök asszony. Ezekben a napokban emlékezünk meg a trianoni... Hyvä puhemies. Nyt täytyy puhua Trianonista ja 90-vuotispäivästä. Trianonin sopimuksen jälkeen tuhannet unkarilaiset ovat ulkomailla ja me olemme maksaneet kaksi kolmasosaa tästä alueesta. Tämä ei ole ollenkaan oikein. Täytyy kuitenkin nöyrästi hyväksyä tilanne. Me emme tietenkään halua siirtää valtioiden rajoja, vaan me haluamme, että meidän kieltämme ja kulttuuriamme kunnioitetaan. Me Slovakiassa asuvat unkarilaiset emme ole tyytyväisiä tilanteeseen, koska me emme voi käyttää äidinkieltämme. Mitä sitten tulee tähän kaksoiskansalaisuuspäätökseen, mikä Unkarissa tehtiin, niin sillä on symbolinen merkitys meille. Se ei ole minkäänlainen uhka muille maille. Minä haluaisin pyytää Slovakialta, että se tekisi kaksoiskansalaisuuden mahdolliseksi madame la présidente chers collègues je souhaite. kiitoksia puhemies hyvät kollegat minä haluaisin alleviivata köyhyyden vastaisessa taistelussa tullutta menestystä. työllisyys ja sosiaaliministerien neuvostossa köyhyyden vastaisessa taistelussa tavoitteena on ollut on asetettu tavoite 20 miljoonan köyhyyttä, köyhyyden uhkaaman henkilön rajoittamista ja 20 miljoonaan ja tämä on siis nyt erittäin keskeinen tavoite, jota olen itsekin tukenut tässä keskustelussa parlamentissa, neuvostossa ja rouva Mankelins on ponnistellut voimakkaasti asian puolesta. Belgian hallitus, tuleva puheenjohtajavaltio on ponnistellut voimakkaasti myös tämän tavoitteen Eh, johon, johon, eh, puolesta, vaikka meillä onkin vaikea institutionaalinen tilanne omassa maassamme. Mutta olen varma siitä, että vaalien jälkeen Belgian hallitus tulee vahvasti sitoutumaan näiden sosiaalisten tavoitteiden eh, saavuttamiseen. Doamna președinte, anul 2010 a adus noi inundații de-a lungul Dunării. Tässä on tullut uusia uusia vaikutuksia, uusia haittoja yhteisölle Nämä vaikuttavat myöskin liike-elämään alueella ja tämän täytyy jollakin tavalla näkyä tässä EUn tonava äh, strategiassa. Romaniassa ja Konsansassa on puhuttu uusista keinoista, joissa talouselämä ja sosiaaliset kysymykset otettaisiin Tonavan kannalta huomioon. Pitäisi vähentää näiden tulvien aiheuttamia haittoja. Ja me paitsi menetämme nykyisiä toimintamahdollisuuksia, niin estämme uusien syntymisen. Näihin haasteisiin on vastattava. Tulvavahingot pitäisi minimoida. Arvoisa puhemies, haluan puhua parlamentille tärkeästä asiasta, joka liittyy demokraattisiin oikeuksiin. Kysymys on ilmaisuvapaudesta meppinä. Minulla on oltava oikeus käyttää tätä demokraattista oikeutta ja tehdä parlamentillista työtäni ja tämä täytyy ottaa huomioon myöskin televisio ja radio tai lehdistötoiminnassa. Ja äh, nyt haluan ottaa esille Maltan tilanteen kaiken kaikkiaan. Siellä kaikilla ohjelmilla ei ole mahdollisuutta kaikkien ohjelmien puitteissa kertoa omaa näkemystään asioista. Minua on syytetty kolmasti lain rikkomisesta ja tämä liittyy parlamentaariseen työhöni. Niin ja mä televisio on tällä tavalla minua syyttänyt. Uskon kuitenkin, että taustalla on se virheellinen ajatus, että ähm, moniarvoisuus ja eri poliittisten värien äh, näkyminen, äh, tähän rohkaiseminen ei ole äh, oikein ja näiden oikeuksien mukaista, vaan päinvastoin ja senpä takia olen sitä mieltä, että nämä arvot on paremmin huomioon Kuitenkin tämä toiminta, tämä suuntaus on hyvin häiritsevää ja ikävää. Haluaisin, että parlamentti pyrkisi tältä osin puuttumaan asiaan, koska eurooppalaisten kansalaisten demokraattiset oikeudet on taattava. Vaa. aikaisemmissa puheenvuoroissani otin esiin erään ongelman ja tässä tarkoitan sitä, että demokratia on taantunut sekä Euroopan unionissa että maailmassa. Minä haluaisin nyt sanoa, että tämä liittyy myöskin indeksiin, joka on eh, viittaa lehdistön vapautta ja uusissa jäsenvaltioissa. Haluaisin mainita Slovenian esimerkkinä. Tiedotusvälineiden vapauksia listaavassa luettelossa me olemme pudonneet seitsemän askelta alaspäin. Ja me huomaamme, että näissä maissa tiedotusvälineet ovat hyvin haavoittuvia. Ei ole ammattitaitoa, ei ole kokemusta ja näin ne tiedotusvälineet ovat alttiina muiden päätöksille. Minä haluaisin nyt vedota jäsenvaltioihin ja komissioon jotta ne laatisivat eh, tehokkaan strategian, jolla turvattaisiin tiedotusvälineiden vapaus. Ja meidän täytyy saada objektiivista tietoa, koska se on perusvapautemme. Köszönöm a szót, elnök asszony. Idén márciusban az EP határozatban szólította fel... Tämän vuoden maaliskuussa Euroopan parlamentti vaati Kuubaa vapauttamaan poliittiset vankinsa. Syy tähän parlamentin päätöslauselmaan oli yhden nälkälakon aiheuttama traaginen kuolema, mutta Kuuban hallitus on reagoinut hyvin kyynisesti. Siksi onkin hämmästyttävää, että Espanjan puheenjohtajavaltio nyt vaatii, tai monet ainakin sanovat, että EU pitää ajatella asia uusiksi että meidän ei pidä ottaa niin kovaa linjaa suhteessa Kuubaan. Viime vuosina moni asia on muuttunut, mutta Kuuba on edelleen diktatuuri. Olen vakuuttunut siitä, että lähentyminen EUn ja Kuuban välillä on mahdollista vain, kun kommunistinen hallitus tulee vastaan, tekee eleen meitä kohti. EUn yhteinen ulkopolitiikka ei saa sallia sitä, että ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu. Yhteinen ulkopolitiikka täytyy olla uskottavaa ja vakuuttavaa. Kiitos. mélyen tisztelt elnök asszony tisztelt képviselőtársaim európai. rouva puhemies arvoisat naiset ja herrat tuhannet eurooppalaiset odottavat apuamme tulvien vuoksi. Kysymys on itäisestä ja keskisestä Euroopasta ja kuten sanoin niin tuhansista ja miljoonista ihmisistä, jotka odottavat apua. Tsekit, puolalaiset, slovakit, slovenit, äh, slovakit, he odottavat apuamme, samoin myöskin unkarilaiset. Ja tämä tilanne on jatkunut jo viikkokausia, joten uhreja on todella paljon. Unkarilaisille on sanottu, että, tai unkarilaisille sanotaan, että on annettava kahdesti, jos annetaan liian nopeasti. Ja äh, näin EUkin on tehnyt ja näin on myöskin parlamentti tehnyt, mutta ei pidä liikaa kiirettiä, vaan itse asiassa on mietittävä näitä päätöksiä, mutta apua tietysti tarvitaan myös nopeasti näille henkilöille ja pyydämme samaa myöskin no uh, ne komissiolta. Tässä yhden minuutin eh, puheissa minä annan puheenvuorot eh, listan mukaan. Ja seuraava puhuja. Muchas gracias. Kiitoksia puhemies. Haluan puhua Eurooppa-koulujen oppilaiden puolesta, heidän eh, tutkintojaan ja heidän arvosanojaan ei tunnusteta Espanjan opetusministeriön toimesta. Eli Espanjan opetusministeriö syrjii heitä ja kohtelee heitä epäoikeudenmukaisesti. Espanjan opetusministeriö laskee näitä arvosanoja yhdellä tai puolella numerolla jos henkilö on opiskellut Eurooppa-koulusta. Ja nämä ovat vielä hyvin kielitaitoisia lapsia. Eli jos nämä ihmiset haluavat lähteä sellaisille urille, joissa vaaditaan korkeita arvosanoja, he jäävät tämän järjestelmän ulkopuolelle. Tämä on epäoikeudenmukaista, koska Espanja on allekirjoittanut kaikki sopimukset, mutta ei noudata niitä. Ja toiseksi sen takia, koska tämä on syrjistää, perustavanlaatuista syrjintää. Ei voida puhua, että ollaan eurooppalaisia ja eurooppalainen maa, jos tällä tavalla epäoikeudenmukaisesti ja syrjivästi vakavasti kohdellaan Eurooppa-koulujen oppilaita. Senhor Presidente, uma denúncia e um apelo. A denúncia de um crime ambiental. Minä haluaisin kertoa ympäristörikoksesta kymmeniä tuhansia tonneja haitallista jätettä on tämän viimeisen vuosikymmenen aikana ajettu luontoon sinkkiä, kromia, arsenikkiä yli 300 000 tonnia. Kansalliset viranomaiset eh, eivät kuitenkaan ole mitään tehneet, vaikka heille on tästä kerrottu. Sosialistihallitus eh, on jo vastannut eräälle parlamentaarikolle ja sanonut, eh, että että jotakin asialle tullaan tekemään jotain. Minä haluaisin nyt vedota Euroopan unionin instituutioihin, että ne tekisivät jotain. Minä olin jo vedonnut parlamenttiin, nyt vetoan, anteeksi komissioon ja nyt minä vetoan parlamenttiin. Meidän täytyy tehdä jotain. Grazie finalmente signora Presidente. La parità uomo-donna di certo non si raggiunge. Kiitos. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on asia, johon ei ole päästy 2012. Oli tarkoitus päästä selkeästi eteenpäin, erityisesti äh, eläkeiden saralta, äh, mutta kuitenkin äh, ihmiset eivät ole kovin motivoituneita tältä osin. Hyvinvointi järjestelmillä on omat erikoislaatuiset piirteensä, mutta on kuitenkin taattava se, että jollain lailla hyvitetään naiste, naisille se, kuinka he ovat joutuneet elämässään epätasa-arvoiseen asemaan. Ja Italiassa esimerkiksi mitään sääntöä ei ole olemassa. On olemassa sellainen oletus, että tarvitaan tasapaino toisaalta näiden äh, rikkomattomien äh, oikeuksien ja toisaalta äh, kansallisten oikeuksien välille. Thank you, Madam President. 3. júna bol zavraždený... Kiitoksia. Turkilaisen, turkilainen katolinen piispa on murhattu ja minä haluaisin kommentoida eräitä asioita – Tämä kertoo epätasapainosta ja tätä on käytetty Turkin poliittisista murhista ja tällainen diagnoosi on tehty aikaisemmin ja tutkimus on aloitettu. Ja tässä on tietenkin helppoa leimata tekijä sitten uskonnolliseksi äärihenkilöksi. Sitten kukan eurooppalainen poliitikko, paitsi EPPn eräs jäsen, eh, ei ole tähän mitenkään reagoinut. Jos tämä eh, liittyy katoliseen uskoon, niin minkälaisia re- reaktioita ei tule. On hiljaisuus tai sitten ei tapahdu mitään. Täytyy tarkkaan seurata tätä murhatutkintaa, mutta täytyy myös huolehtia siitä, että katsotaan, miten kristittyjä vainotaan Turkissa. Finally, Mr. Higgins. Arvoisa puhemies, tänään naiset, miehet ja lapset Dublinissa työväenluokasta ovat kokoontuneet protestoimaan pohjoiseen osaan kaupunkia, koska edelleen heidän julkiset uimahallinsa ovat kiinni. Näissä yhteisöissä, jotka ovat jo varsin kovasti kärsineet työttömyydestä, tällaiset eh, mahdollisuudet ovat aika rajoitettuja ja mm, tällä tavalla varmastikin voitaisiin rajoittaa sosiaalista häiriköintiä. Eh, tämä johtuu, tämä uimapallien, uimahallien sulkeminen siitä, että eu komissio on aiheuttanut valtavia leikkauksia budjettikuuluissa. Eh, kuuluissa tämä maksaisi vain noin miljoonan vuodessa, kun taas samanaikaisesti miljardeja syydetään pankkien pystyssä pitämiseen. Ja Dublinissa on oltu aika valikoivia, vaikka se onkin tulevaisuudessa EUn urheilupääkaupunki. Haluaisin pyytää, että nämä uimahallit ja vastaavat tilat pidettäisiin auki ja että työväenluokan ihmiset voisivat päästä niistä hyötymään. It's the, uh, one